Kaksi ja puoli minuuttia. Merci, Madame le Président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puhemies. Hyvät komission ja neuvoston edustajat, hyvät kollegat. Ihmisoikeudet ja demokratia liittyvät yhteen läheisesti ja sitä kautta voidaan demokraattinen järjestelmä hyväksyä. 19.5. Euroopan unionin hyväksyi, piti hyväksyä tällainen lähestymistapa demo, demokratiaan, mutta toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Israelin ja Palestiinan välinen konflikti on ö, esimerkki asiasta. Jos ajatellaan, mitä tapahtui vuonna 2006 ja miten katsottiin tuloksia, ja silloin päätettiin boikotoida hallitusta, jotta päästäisiin tästä umpikujasta. Mutta on Euroopan unionin uskottavuus, kun katsotaan sen ää, omia toimenpiteitä ja, ja toisaalta päätöksiä. Ja mitä sitten tapahtuu niille jäsenvaltioille, jotka eivät Dodsonin raporttia ää, noudata? Tarkoituksenahan olisi mennä kohti rauhaa. Ja jos ei ole rohkeutta, ei päästä eteenpäin. Pitäisi nimittäin noudattaa omia arvoja. Jos ajatellaan vaalivalvontaa ja miten katsotaan tuloksia, niin täytyy toimia koherentisti sen mukaan, mistä on puhuttu, ja toimia globa- olla yhtenäinen lähestymistapa. niin että olisi kunnollinen ihmisoikeusstrategia, joka toimisi kaikilla Euroopan unionin tasoilla. Meidän pitäisi se, ottaa selkeästi esille omat prioriteettimme ja toteuttaa niitä konkreettisesti omissa instrumenteissamme. Eli e, minkälaista seurantaa on e, kolmansissa maissa, joissa Euroopan unioni seuraa vaaleja, jotta e, politiikka voisi olla turistista ja toimia pitkällä tähtäimellä. Miten jos katsomme oikeusjärjestelmää ja sen, sen riippumattomuutta ja miten se toimii kansalaisia, kansalaisia kohti? Ja Meidän pitäisi toimia niin, että toimintamme otettaisiin vakavasti kansainvälisellä tasolla. Kiitoksia teidän Malmström neuvoston nimissä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisat edustajat. EUn konsensuksessa, mitä kehitykseen tulee, köyhyys määritellään monitahoisesti, moniulottuvaisuutena. Se on vallan mahdollisuuksien ja turvallisuuden puute. Kehitys jarruttaa tapahtuu, jos ei ole vapautta ja vapaus puolestaan pysähtyy, jolle ei ole demokratiaa. On vaikea saada vapautta ilman demokratiaa. Siksi ei ilman rauhaa ole liioin demokratiaa. Molemmat vaativat täyttä ihmisoikeuksien kunnioittamista. Ne ovat läheisesti toisinsa liittyviä ja meidän on yhdessä taisteltava niin, että voimme käyttää olemassa olevaa politiikkaa ja välineitä demokratian rakentamiseen. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia sen vahvasta mielenkiinnosta ja tuesta tälle työlle. Seitsemän vuotta niin täällä muun muassa ulkoasianvaliokunnassa edustajana tunnen hyvin parlamentin hyvin lämpimän asennoitumisen ja konkreettisen toiminnan euro- demokratian rakentamiseksi EUn ulkosuhteissa. Aloite, jonka Tsekki ja Ruotsi puheenjohtajakaudellaan ovat käynnistäneet, siitä on keskusteltu täällä usein. Muun muassa kollega Nikonilla Carlson on puhunut siitä talou- aloitteen lähtökohta on se, että demokratian rakentaminen on avaintekijä EUn sekä yhteisessä turva- että ulkopolitiikassa, se on eittämätöntä. Mutta aloitteessa halutaan mennä askel pidemmälle globaalina toimintajana, toimijana 27 jäsenmaana Suurena avunantajana EUlla on avainrooli ulkosuhteissa sen rakentaessa demokratiaa. On olemassa myös symbolinen ulottuvuus kaikessa tässä. Toivomme, että kotimaiset edistyksemme, menestyksemme voisivat inspiroida kumppaneitamme eri puolilla maailmaa. Mutta aloitteen on tarkoitus toimia myös sekä pragmaattisesti että operatiivisesti siten, että turvataan se, että koordinoidusti täysin hyödynnämme niitä välineitä, joita meillä on EUn juridisissa ja poliittisissa kehyksissä käytettävissämme ja toimielimiämme. Emme aloita suinkaan tyhjästä. Olemme saaneet jo paljon aikaan. Meillä on kokemusta siitä, miten demokratian rakentamista ulkosuhteissa tuetaan se on painopistealue esimerkiksi AKP maiden suhteen ja kirjoitettu, kirjattu kotonon sopimukseen, siis Latinalaisessa Amerikassa, Itä-Euroopassa ja niin edelleen. Meillä on hyvin voimakas ihmisoikeusstrategia, jossa on mukana kolmannet maat. On olemassa kuitenkin paljon parantamisen varaa. Voimme tehdä enemmän ja voimme tehdä kaiken paremmin. Demokratian substanssi vaatii uusia demokraattisia puitteita ja mitä eri pilareiden työnjakoon tulee, niin se ei välttämättä vastaa tarpeisiin. Eri välineitä käytetään rinnakkain ja usein hyvin rajallisesti yhteen sopien. Ja tämä tietysti saattaa vaikuttaa uskottavuutta, näkyvyyttä ja rajoittaa yhteistyömahdollisuuksiamme, siis tehokasta yhteistyötämme ilman, että olisi huutovälineitä tai malleja. Haluamme koordinoida huomattavasti enemmän demokratian tukemiseksi tekeväämme työtä siten, että identifioimme konkreettisia tapoja käyttää eu välineitä yhtenäisissä puitteissa. Meillä on joitakin menestystarinoita, joista voimme saada virikkeitä. Esimerkiksi se, millä tavalla olemme esillä Länsi-Balkanilla – Siinä ensimmäisen ja kolmannen pilarin välineet yhdistetään ja samalla tuetaan poliittisia uudistuksia mukaan lukien instituutioiden toimielinten rakentaminen. Siksi me rakennamme vakaata demokratiaympäristöä tämä rooli, joka EUn erityisellä edustajalla on, se parantaa tai antaa paremmat mahdollisuudet koordinoida eri välineiden kesken. Meillä on kuitenkin alueella erittäin suuria haasteita edessä. Haluan hyvin selvästi sanoa, että jotkut ovat levottomia, muutkin kuin te täällä olevat siitä, että tässä me ehdollistamme tällä välineellä meidän apuamme. Mutta kun puhumme eh, demokratiasta ja ihmisoikeuksista, niin sitä ei voi, niitä ei voida koskaan ehdollistaa. Missä nyt olemme? Asianmukaiset työryhmät ovat aloittaneet keskustelut ja eh, yrittävät siellä saada aikaan jonkun, eh, siis neuvoston johtopäätöksien pohjalta. Ja Tsekki puheenjohtajavaltiona järjesti erityisen konferenssin demokratiasta ja demokratian rakentamisesta. Olemme myös saaneet International Institute for Democracy and National Assistance elimeltä raportin ja siitä muun muassa voimme nähdä, millä tavalla meitä ymmär... No me, meidät mielletään kumppaneidemme keskuudessa. Haluaisin sanoa, että tämä prosessi tuo jo lisäarvoa. Mitä tulee vastuuseen kehitys- ja ihmisoikeuskysymyksistä. Me kaikki työskentelemme läheisemmin. Ja mitä ihmisoikeuskysymyksiin tulee, niin kaikki tämä työ tapahtuu rinnakkain tai yhteisissä kokouksissa. Ja sekin on eräänlainen lisäarvo, mikä on erittäin tärkeä koko aloitteessa. Me toivomme, että yleisen asianneuvoston kokouksessa marraskuussa voidaan nämä päätelmät hyväksyä on kysymys syvä analyysistä ja siitä, että demokratian rakentaminen tuodaan EU-tasolle ja vaikutetaan asianmukaisilla välineillä. On kysymys vuoropuhelusta ja konsultaatioista. Demokratia, jossa demokratia tukea on käsiteltävä omana teemana niin, että kaikki toimii yhteensopivasti ja koordinoidusti. Mitä tulee vaalien tukemiseen eri puolilla maailmaa ja se tuki siis, joka niille annetaan, on erittäin tärkeä ja olemme parlamentin kanssa levottomia siitä, siis silloin kun puhutaan siitä, että mennään pidemmälle kuin vaalit. Siis vaalituen täytyy olla jatkuva prosessi, joka merkitsee sitä, että poliittista kehitystä seurataan pitkällä aikavälillä. Keskitytään siihen, mitä tapahtuu ennen vaaleja, vaalien aikana ja vaalien välillä. Ja on oltava sellaiset mekanismit, joilla voidaan vaatua, vaatia vastuuta. En voi tarpeeksi korostaa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien roolia demokratian rakentamisessa. Kaikki tämä täytyy ottaa mukaan täysin EUn toimi. Lissabonin sopimus toivon mukaan tulee voimaan pikaa puolin ja nämä pelisäännöt merkitsevät sitä, että saamme demokraattisemman ja tehokkaamman EUn. sopimus äh, edesauttaa myös siihen, että EUsta tulee vahva toimija maailmanlaajuisella areenalla mukaan lukien siis se, että saamme e, erityisen ulkopoliittisen edustajan. Kysymys siitä, että me kuromme umpeen sen kuilun, joka on komission ja neuvoston välillä, niin että politiikka kulkee samaan suuntaan. Samalla voi tuki demokratian rakentamiseksi, siitä tulee parempaa niin, että EU voi tukea demokratiaa paremmin eri puolilla maailmaa. EUn tuki demokratian rakentamiselle on äärettömän tärkeää, jollei demokraattinen valtio voi vastata kansalaisten perustarpeisiin, mitä tulee kehi- sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tämä johtaa tyytymättömyyteen. Haluaisin kuitenkin kiittää teitä Euroopan parlamentin jäsenet siitä, että painostatte tässä ja omalla aktiivisuudellanne lainsäädännöllä ja sillä, että kuljette eri puolilla vaalitarkkailijoina, osallistutte erilaisiin vaalitarkkailumissioihin. Se on keskeinen voima demokratian rakentamisessa ja rouva puhemies, toivon, että Euroopan parlamentti jatkuvasti tulee olemaan tässä roolissa. Kiitos. Kiitoksia rouva Malmström. Sala Franka ilmeisesti ei vielä ole paikalla. Eli sitten seuraavaksi The Kaiser, sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Miten tuoda kansalle demokratia? No, se tapahtuu kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen kautta, se tapahtuu naisten vapauttamisen kautta ja sen kautta, että köyhyyttä yritetään poistaa Jotkut maat ovat saattaneet luoda illuusioita siitä, miten tämä tapahtuu. Eurooppa on kuitenkin ottanut tällaisen soft power-asenteen. Tämä saattaa olla kuitenkin vaikea tie ja meidän täytyy katsoa myös näitä rahoituksellisia välineitä. Se saattaa olla lupaavaa, jos tästä asiasta pidetään hyvää huolta. Kansalaisjärjestöt voivat tehdä myös tärkeää työtä ilman hallitusta. Mutta kun ajatellaan näitä taloudellisia resursseja, niin silloin täytyy myös keskittyä erittäin merkittäviin vaalitarkkailutehtäviin ja vastaaviin näistä jo kymmenien vuosien ajan parlamentti on pyytänyt lisää resursseja, lisää seurantaa ja lisää myös poliittista johdonmukaisuutta siinä, miten näitä toimia mm, johdetaan ja niiden legitiimiyttä täytyy myös tarkastella. Siksi haluan kiittää ähm, esittelijöitä siitä, että ovat kiinnittäneet asiaa, oikeisiin asioihin huomiota. Demokratia äh, saattaa olla tietysti lyhyellä aikavälillä äh, hinnakasta, mutta se ei ole hinnakasta, kun verrataan siihen, mikä on sitten sodan, sodan äh, vaikutukset. Kiitoksia. Mr. Görens is next for... Herra, Herra Görens, kaksi minuuttia. Monsieur le Président, Kiitoksia puhemies. Onko demokratia ilman vapautta? Ei. Onko vapautta ilman oikeuksia? Ei tietenkään. Ja tämä tuo meidät nyt ihmisoikeuksiin. Ja eräs viisas mies vastasi tähän kysymykseen niin. Se, joka elää äärimmäisessä köyhyydessä, ei ole vapaa, koska hänellä ei ole vapauden valintaa eri vaihtoehtojen välillä. Eli köyhyys merkitsee vapauden riistoa. Ja köyhy, Demokratian, ihmisoikeuksien ja vapauden välillä on kiinteä yhteys. Ja ei ole siis ihme, että tässä tekstissä, jossa puhutaan EUn ja kolmansien maiden välisistä suhteista, siinä puhutaan ensin kotonuun sopimuksesta, jossa on lauseke, joka liittyy ihmisoikeuksiin, demokratiaan, kun käydään poliittista keskustelua AKT-maiden kanssa. Demokratian edistäminen liittyy peruskysymyksiin ja siihen liittyy tietty ehdollisuus. Tämän pohjalta voimme todeta, että demokratia ei ole kehityksen pohjana, vaan hyvin usein se on sen tulos. Kumppanuus EUn ja kolmansien maiden kanssa ei voi jättää tätä seikkaa sivun. Meidän täytyy edetä määrätietoisesti, mutta meidän täytyy myöskin olla kärsivällisiä. Tällä hetkellä on paljon maita, jotka ovat demokratisoitumassa, ja Eurooppa on ollut apuna tässä prosessissa käyttämällä strategiaa, jossa on torjuttu köyhyyttä, jossa on kodifioitu ihmisoikeuksia, edistetty demokraattisia periaatteita ja val- oikeusvaltioperiaatetta. Kaikesta kritiikistä huolimatta, joka kohdistuu poliitikkoihin, uskon kuitenkin, että se, mitä on aikaisemmin tehty, sen pitäisi olla suuntaviivana myöskin tulevaisuudessa. Kiitos. Merci. Our next... Kiitoksia. Seuraavaksi Richard Howitt, yksi minuutti. Thank you very much, President. Democratization assists the peaceful... Kiitos. Demokratisaatio liittyy siihen, miten politiikka kehittyy ja miten ihmisoikeudet otetaan huomioon me pyrimme myös estämään köyhyyttä ja konflikteja. Tämä liittyy demokrati- demokratisaatioon ja sen takia on tärkeää, että tämä asia on esillä ja haluan kiittää Ruotsia puheenjohtajana tämän asian esillä pitämisestä. Demokratisaation pitäisi olla mukana kaikissa Euroopan unionin politiikoissa, joissa eh, suunnataan kohti kolmansia maita. Konservatiivi- ja reformistiryhmä vastustaessaan kohtaa kymmenen. Eh, olivat väärässä, kun sanoivat, että voidaan sanoa toista ja tehdä toista, kun puhutaan demokratisoinnista. Aivan kuten Malmström sanoi, niin demokratian rakentaminen on hyvin paljon. Siinä rakennetaan pluralistista kansalaisyhteiskuntaa ja siksi kansalaisjärjestö Euroopan unioni pitäisi rahoittaa, tukea syrjäytyneiden ryhmien mukaan tuloa, lisätä ilmaisun vapautta, vahvistaa parlamenttien poliittisia puolueita toisin sanoen tukea tällaista kansalaisuutta. Thank you, Mr. Howard. Now... Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Andri Kiene ensinnäin. Olkaa hyvä. President, Madam Commissioner. Puhemies, rouva komission jäsen kollegat, haluaisin puhua demokratian rakentamisesta. Ennen kaikkea suhteessa itänaapureihin. Viime vuosina on ollut pysähtyneisyyttä ja jossain tapauksessa taantumustakin, mitä demokratian standardeihin näissä maissa tulee. Georgiassa, Moldovassa tapahtumat ovat herättäneet suurta huolestuneisuutta. Demokratian selkäranka edellyttää hyvin toimivaa kansalaisyhteiskuntaa, joka on selvästi näkymättömissä kaikissa itänaapureissa. Haluaisin onnitella Ruotsia siitä, että se on yksi itäisen kumppanuuspolitiikan aloitteen tekijöistä, jolla on tarkoitus lähentää itänaapureita EU-hun. Mutta monissa suhteissa itäinen kumppanuus ei kuitenkaan saa aikaan tarpeeksi aloitteita niin, että nämä saisivat aikaan hyvin tuskallisia ja aikaa vieviä uudistuksia. Kysymykseni on, mikä neuvoston kanta on tässä ja mitä on tulossa. Siis teidän pitäisi toimia vankemmin sen varmistamiseksi, että demokratia tällä ja monilla muilla huolestuneita herättävillä alueilla sitä vahvistettaisiin. Kiitoksia sitten Hautala. Thank you. Um, eh, niin, arvoisa puhemies, haluaisin vielä rouva Malmströmiltä tiedustella sellaista asiaa, että

sitten toinen on se että uzbekistan on myös hyvä esimerkki maasta joka sanoo meille että ei teillä euroopan unionilla ole mitään opetettavaa meille demokratian ja ihmisoikeuksien alalla koska teillä on ne omat puutteenne ja ongelmanne niin kuinka me voisimme päästä eroon näistä kaksoisstandardeista koska usein meillä on tapana opettaa muita eikä välttämättä elää niiden omien oppien mukaan. tähän mielestäni myös teidän mainitsemanne eh, idea eh, järjestön selvitys demokratiasta kiinnitti huomiota nämä kaksoisstandardit. Thank you. Anybody else? Kiitoksia. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Mikäli ei, pyydän, että Rova Malmström vastaa näihin kysymyksiin. Tack så mycket, herr talman, och tack till ehm, Kiitos puhemies ja kiitos myös edustajille siitä, että aktiivisesti olette toimimassa, koska on kysymys siitä, että demokratia halutaan vahvistaa EUn ulkopolitiikassa. Tämä on erittäin tärkeä eläessämme talouskriisissä, että tätä asiaa ei unohdeta. Monet, monet kehitysmaistahan ovat kovasti kriisin kourissa. Tämä johtaa tyytymättömyyteen, sosiaaliseen levottomuuteen. Ja jos demokraattisia toimielimiä ei ole, niin saattaa käydä todella huonosti. Joten siksi on tärkeää, että on turvallisia demokraattisia toimielimiä ja vahva kansalaisyhteisö, joka pystyy selvittämään kriisit. Mitä tulee itäiseen kumppanuuteen, tämä on erittäin tärkeä väline ennen kaikkea demokratian vahvistamiseksi. Ja toi, työskentelemme tässä suhteessa erittäin intensiivisesti. Joulukuussa ulkoministerit pitävät kokouksen ja toivon, että voimme käynnistää suuren osan tästä vuoden alussa, koska tämä on tärkeä väline lähinaapurista tuossa Rouva Hautala puhui Uzbekistanista. Sehän on tietysti erittäin vakava asia ja ihmisoikeustilanne siellä on kaikkea muuta kuin tyydyttävä. Kuten Rova Hautala tietää, niin vaaditaan yksimielisyyttä neuvostossa ja sitä ei ole. Mutta tavoitteesta olemme yhtä mieltä, eli ihmisoikeuksien ja demokratian vahvistamisesta tässä maassa ja toivon, että, toivomme, että tie sinne merkitsee aktiivisempaa sitoumusta. Voimme tietysti mullakin tavoin toimia, esimerkiksi jatkuvasti monitoroida ihmisoikeustilannetta ja kats- valvoa suhteitamme Uzbekistaniin, koska on muita tapoja myös vaikuttaa. Siis ehkä ne ovat fiksumpia tapoja kuin asevientikielto, koska Siis tässähän tämä olisi ehkä symbolisempi tapa ja muita tapoja on, mutta kaikki vaatii yksimielisyyttä ja siihen, niin, siihen emme ole päässeet. On kysymys siitä, että EU toimii uskottavasti suhteessa ulkomaailmaan, mitä tulee ihmisoikeuksia ja demokratiaan. Meidän täytyy sisäisesti olla silloin vahvoja. On tietysti olemassa puutteita, puhumattakaan niistä valtavista väkivallan, vä, siitä, väkivaltaisuuksista, joita tapahtuu muissa maissa – mutta meidän pitää olla uskottavia ulospäin. Haluaisin kiittää tästä keskustelusta ja tästä erinomaista päätöslausemasta, jonka näen parlamentin esittäneen. En ole kaikkiin tarkistuksiin tutustunut, mutta se on mielestäni aivan upea ja vastaa täysin puheenjohtajavaltion pyrkimyksiä. Ja toivon, että voimme tehdä päätöksen päättää näistä yleisten asian neuvostossa marraskuussa. Kiitos puhemies. Thank you very much. No, we... Kiitoksia. Päätämme keskustelun tästä aiheesta. kysyn Okei, okay, me saamme katsoa. So now we will start with our next item. Eli siirrymme seuraavaan kohtaan kysymykset komissiolle.